Possiamo iniziare i nostri No niin, voisimmeko aloittaa kokouksemme? Pahoittelen, että minäkin tulin myöhässä ja, ja nyt vasta meitä on täällä tarpeeksi. Pyytäisin teitä istutumaan paikoillenne ja muistutan teitä siitä, että kuten aina tämä kokous menee internetiin esityslistasta on muutama asia sanottavana. Ensinnäkin eh, meidän pitäisi äänestää tänään eurooppalaisesta ohjausjaksosta, koska Ekon valiokunnassa sitten voitaisiin huomioida meidän lausunto heidän äänestyksessään. Sitten nämä demografiset eh, tilastot, meillä on ongelma, koska kompromissia ei ole vielä löydetty kohta kuulemme, mikä tilanne on, mutta voitaisiin ajatella, että äänestys lykättäisiin huomiseen kello 10, jos olisimme kaikki ajoissa paikalla. Ja kunhan olen, niin mahdollisesti koordinaattoreiden kokouksen kuulumisten jälkeen. Koordinaattorit eivät voi kokoutua tänä iltana, koska sekä Gualtieri että Traskowski ovat poissa. Gualtieri on kai Dublinissa ja Traskowski on muualla. Molemmat ovat siis poissa ja tämän kaliberin koordinaattorin puutuessa emme voi tänä iltana kokoutuna ehdotan, että 9-10 huomisaamuna koordinaattorit kyllä kokoontuisivat kello 10, mikäli koordinaattorille sopii, voisimme äänestää tästä demografisesta tilastoista. Ja sitten jatkettaisiin normaalisti esityslistan mukaisesti ja kello 11 kuulisimme irlantilaista ministeriä. Jos teille sopii, niin teemme näin. Sitten Janna Kaun asiapoliittisista poliittisista puolueista. Tarkistukset ovat ainoastaan alkuperäisellä kielellä olemassa, joten olisi varmaankin parempi keskustella tästä niin, että esittelijä esittelee lyhyesti ja sitten voidaan käsitellä lyhyesti tarkistuksia ennakoiden mahdollisia neuvotteluja. Ehkäpä tässä sanoinkin jo kaikki. Traskowski Gualtieri mietintöehdotuksesta koskien parlamentin kokoonpanoa. Tämä saatiin valmiiksi 15. tammikuuta. Ja näin ollen kaikki käännöksiä ei ole vielä saatu. Voipa kuitenkin olla, että huomisaamu mennessä joitakin käännöksiä meillä jo olisi. Mikäli huomioita ei ole, niin päätämme näin. Guerrero, olkaa hyvä. Sí, presidente, muchas gracias. Niin, puheenjohtaja, kiitoksia. Ja hyvää uutta vuotta. Tämä onkin ensimmäinen kokouksemme tässä valiokunnassa vuonna 2013. Oma ryhmäni on aivan yhtä mieltä siitä, mitä ehdotitte. Eli lykätään joka tapauksessa äänestys koskien demografisia tilastoja huomisaamulle. Sitten koordinaattorit voivat kokouksessaan aamulla katsoa, onko tilanne hyvä. Koordinaattorithan kokoontuvat ennen valiokunnan kokousta huomisaamuna. Minulle kyllä sopii, että tätä lykätään huomiseen ja koordinaattorin käsi jätetään päätös siitä Koordinaattorithan myöskin kokoontuvat huvasta huomisaamuna. Sitten äänestäisimme nyt tietenkin eh, Rangelin mietinnöstä aikataulusyistä. Ja eh, voisimme keskustella ja saada selityksiä eh, Janakuun mietinnön tarkistuksiin, aivan niin kuin puheenjohtaja ehdotti. Duff. Herra Duff. Yes, uh, good afternoon. Niin, hyvää iltapäivää. No, muita vaihtoehtoja ei taida olla kuin esityslistan rukkaaminen, mutta ongelmana on se, että meillä on vain hyvin vähän aikaa käytettävissä tämän tärkeän monimutkikaan aiheen käsittelyyn, joka koskettaa paikkojen jakoa kokoonpanoa, joten mielestäni ei ole hyvä että asia yritetään hoitaa puolessa tunnissa. Koska tästä asiasta on tehtävä lyhyellä varoitusajalla päätös, niin meidän on varmaankin järjestettävä ylimääräinen kirjallinen kokous tämän asian käsittelemiseksi. Minustakin tuntuu, että tämä on tärkeä keskustelu. Huomisauna koordinaattorit voivat äh, palata tähän ja tarvittaessa ehdottaa ylimääräistä kokousta. Jos muita huomautuksia ei ole tähän asiaan, niin mennään eteenpäin kohta kolme pöytäkirjan hyväksyminen kokouksesta. 19. marraskuuta 2012. Teillä on se paperissanne käytännönmukaisesti, mikäli mitään vastalauseita ei tule, niin pöytäkirjat on hyväksytty. Sitten seuraava kohta, kohta neljä, Euroopan väestön demografisia tietoja koskevat tilastot. Minä olen tässä esittelijä. Un compromesso e, e... Niin, tässä on aiheessa. Katsotaan sitten, saammeko jonkunnäköisen kompromissin aikaiseksi. Ehkä meidän pitää sitten äänestää tai siirtää esitystä myöhemmäksi. Tietenkin voidaan paremmin tässä myöskin katsoa tarkistuksia. Kuka haluaa puhua niistä, voitte, voit tehdä niin. myöskin komissiosta Paredo ja Capello, Capello paikan päällä. Voi esittää komission kannan. Voi antaa heille myöskin puheenvuoron. Mutta ensin parlamentin jäsenet saavat puheenvuoron. Eikä kolieroisi ensin. Olkaa hyvä. Sí, gracias, presidente. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Todellakin tästä asiasta, että pitäisi päästä sopimukseen asioista, jotka meitä erottavat toisistamme. Pyrimme siis vaikuttamaan tähän neljänteen artiklaan. Jos mahdollista, koordinaattoreiden pitäisi työstää tätä poliittisten ryhmien nimissä. Mutta haluaisin tuoda esille huolen, joka SD-ryhmässä meillä on. Me olimme valmiita kompromissitarkistukseen, jos alun perin ei otettu viittausta tähän määräenemmistöäänestyksen vaikutukseen neuvostossa. Mutta saimme tietoja, joiden mukaan laillisista syistä johtuen meidän ei pitäisi poistaa viittausta määräenemmistä äänestykseen. Tällä viittauksella voidaan, voitaisiin myös välttää se, että väliaikainen maastamuutto voisi vaikuttaa äänestysoikeuksiin ja kiintiöihin eri maissa, joten haluaisin ilmoittaa, että osa siitä työstä – joka edeltää äänestystä huomenna, koskisi sitä, kuinka voitaisiin säilyttää tämä viittaus määräenemmistöäänestykseen neuvostossa ja samanaikaisesti työstettäisiin kompromissitarkistusta, josta aikaisemmin jo sovimme. Tässä mielessä olisi ehkä hyvä, että poliittisten ryhmien sihteeristöt voisivat iltapäivällä ja ennen huomisaamun koordinaattorin kokousta voisivat tätä asiaa vielä työstää. Leijon, oli Duff. Um, Herra Chairman, the ALDE group is, is um... Herra puheenjohtaja, ALDE-ryhmä kannattaa yleisesti ottaen komission ehdotusta. Mielestämme ei ole tarpeen tehdä tästä asiasta monimutkikkaampaa kuin mitä se jo muutenkin on. Joten toivottavasti pidätte tämän mielessä, kun etsitte kompromissia. Um, uh, Kiitoksia. Niinkin pitää on puhuttu paljon tilastotietoista, mutta ehkä väsyttää tämä. Mutta huolimatta siitä, tässä ollaankin, niin tässä on tiettyä viisauttakin mukana. Tilastotiedot jo sinänsä, siinä luodaan eri kategorioita, joita voidaan verrata toisiin kategorioihin, joita voidaan sitten luoda erikseen. Ja näin voidaan katsoa yhteyksiä eri kategorien välillä. Ja kun tilastietoja kerätään varovaisesti, niin, niin myöskin, voi myöskin puhua objektiivista tiedoista, kun täällä muistiossa todetaan. Eli niiden pitää olla riippumattomia standardien mukaisesti. Mutta tietyt luokat ovat hyvin sellaisia, että tietenkin niillä voidaan vaikuttaa asian käsittelyyn. Jos katsotaan vaikka eri tarkistuksia tässä on tehty, täällä on moni esimerkkejä tästä, kuinka tietoluokat voi vaikuttaa tähän. Ja monissa tapauksissa ne valitut kategoriat, ja on tietenkin tietty perä sitten lopuksi, niin saattaa vaikuttaa myöskin tähän. Selvitysmuistio myöskin viittaa siihen tarpeeksi. Tarvitaan korkealaatuisia tilastotietoja, jotta voidaan saavuttaa operatiiviset tavoitteet. Eli he, heillä saattaa olla joku tietty tavoite jo mielessä ennen kuin joku kategoria valitaan. Eli tilastotieto on tavallaan kysymykseen vastaava väline ja tässä mielessä myöskin arvokas sellainen. Sono altri colleghi che intendono intervenire, allora muut kollegat eivät halua esittää puheenvuoroja, joten pyydän, että herra Eduardo Barredo Capello käyttäisi puheenvuoron ja kertoisi komission kannan näihin väestötilastoihin. Thank you very much, sir. Uh, Mr. Barredo is... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Valitettavasti kollega Barredo ei päässyt tänään paikalle, joten minä edustan häntä täällä Tietenkin me tarvitsemme demografisiin muutoksiin liittyvää tekstiä, joten esimerkiksi määräenistymistä päätöksiin, pitkä aika, pitkän aikavälin arviointi rahoitukseen liittyen. esimerkiksi kestävän kehityksen strategian liittyen, joten me tarvitsemme tämmöisen asetustekstin ja syynä on se, että näitä tietoja on pitkään kerrottu, kerätty herrasmiessopimuksen nojalla, joten Eurostathan on oikeastaan toimittaa jo väestötietoja neuvostolle määräenemmistöpäätösten pohjaksi. Eli nämä tiedot ovat jo tarjolla Eurostatissa, mutta ongelmana on, että nämä kaikki saamamme tiedot eivät ole yhteen sopivia. Eli tässä saattaa olla myöskin päällekkäisyyttä olemassa, joten asetuksen tarkoituksena on varmistaa, että laatu ja vertailukelpoisuus paranisi. Ja näin pyritään välttyä päällekkäisyydeltä. Mitä tulee artiklaan 4, niin komissio haluaa korostaa, että olisi erittäin tärkeää, että artikla 4 pysyy asetustekstissä. Tai ainakaan tässä ei pitäisi poistaa tämä viittaus määräenemmistöäänestykseen. Ja syynä on se, että samaisessa lainsäädäntöehdotuksessa viitataan demografisiin tietoihin ja väestötietoihin – ja nämä tiedot keräämällä voidaan varmistaa vertailukelpoisuus ja myöskin varmistetaan, että samoja tietoja käytetään silloin, kun luodaan ö, tilasto tietoja demografisen kehityksen liittyen, joten komissio peräänkuuluttaa sitä, että artikla 4 pysyisi ennallaan. Sitä voidaan ehkä muokata jonkin verran, mutta tässä pitäisi viitata kuitenkin määrää enemmistöäänestykseen. Eli samassa tekstin komissio myöskin korostaa sitä seikkaa, että noudatettaisiin kansainvälisiä suosituksia, erityisesti mitä tulee määritelmäosioon koskien väestöä ja, ja vakituisen asuinpaikan kriteeri, joka on 12 kuukautta. Se on kansainvälinen suositus ja muissakin asetusteksteissä tämä asia on mainittuna ja näin voidaan välttyä päällekkäisyydeltä ja henkilöiden kahden ke- tuplalaskennalta ja tämä olisi komission näkökulmasta katsottuna tärkeä seikka. Kiitoksia. E, Kiitoksia. Voinkin nyt vetää tämän kohdan yhteen sitten Kaikki on sanottu. Oli että voitaisiin saada vielä kompromissiaikaan ryhmien kesken, jos ryhmät voisivat vielä tehdä tänä iltana työtä. Se olisi hyvä ja sitten huomisaamuna joka tapauksessa koordinaattoreiden hyväksyessä voisimme äänestää tästä kello 10. Mikäli koordinaattorit ovat toista mieltä, niin äänestystä on sitten vielä lykättävä. Mutta toivon, että äänestys onnistuu huomenna. Sitten kohta viisi keskustelu Euroopasta ohjausjaksosta valmistelijana kollega Rangel. Annan hänelle puheenvuoron. Hän voi kommentoida näitä neljää tarkistusta, jotka Radaf on esittänyt. Ja hän voi myös kertoa, onko kompromissitarkistuksia. Herra Rangel. Eh, eh. <coughs> Kiitoksia, puheenjohtaja. Voin lyhyesti vai kommentoida, että tässä on neljä muutostusta kaikki kollega Duffilta. Ja uskon, että kaksi voisin näistä hyväksyä. Nimittäin uskon, että nämä kommentit ovat ihan asianmukaisia, erityisesti siinä kohtaa, kun kohta kuusi katsotaan, jossa puhutaan vuosikasvuraportista. Ja sitten kohta seitsemän, jossa puhutaan siitä, että parlamentilla pitäisi olla mahdollisuus tuntea lähivuosien poliittiset prioriteetit. Eli minusta kyllä kollega Duff on sitä mieltä, että nämä molemmat määräykset niiden, ne voivat jopa heikentää vallanjakon ja on periaatetta ja ettei meidän pitäisi tähän puuttua näiden prioriteettien luomiseen. Ja tällaiset ajatukset ovat näiden tarkistusten takana ja voin ymmärtää tämän kyllä. Olen sitä mieltä, että meidän pitää talouspolitiikan yhteydessä valvoa, mutta ei meidän pidä tehdä sitä – vaan pelkästään valvoa. Parlamentin tehtävä on valvoa talouspolitiikkaa. Joten tässä mielessä voin hyväksyä nämä molemmat tarkistukset. Ne ovat hyviä sisällöltään, mutta sitten se tarkistus, jossa pyritään poistamaan kohdan 16 toinen osa. Siinä puhutaan tietojen välittämisestä edustajille – tässä yhteydessä jo viime vuonna Ahkossa keskustelimme tästä aiheesta ja totesimme, ettei tämä tuo mitään uutta mukanaan ja tämän takia me pitäisi pitäytyä hetkessä tilanteessa. Ja sitten seuraava tarkistus, toimielinten välinen sopimus, kohta 17 poisto, niin kyllä minun mielestäni tässä olisi etuja siinä, siinä mielessä, kun meillä ei varsinaista tätä panevaa toimivaltaa, taloushallintoa täällä olemassa, niin niin kauan on varmaankin järkeää pitää komission, neuvoston ja parlamentin välinen toimivälinen, välinen sopimus voimassa. Ja valvonta talouden ohjauskauden aikana pitäisi myöskin taata. Eikä olisi silloin järkevää poistaa tätä kohtaa vaikkakin me tiedämme, että neuvoston luonnoksessa ja Ekon mietinnössä tämä, tämä asia on otettu esille kuitenkin, siis toimielinten välinen sopimus. Ymmärrän kyllä herra Duffin kannan siinä mielessä, jos me todellakin pääsemme eteenpäin tässä asiassa, todellakin luomme todellisen taloushallinnon ja täyttöön panevan vallan, niin siinä vaiheessa tämä määräys on turha. Mutta tällä hetkellä vielä nämä ovat hieman epäselviä. Koko asia on tällä hetkellä kehitysvaiheessa, joten tämän takia toimielinten välinen sopimus antaa vakautta järjestelmälle, ja tämä on hyvä asia. Ja kuten totesin, nämä kaksi ensimmäistä tarkistusta, ne hyväksyn 6 ja 7 kohtiin, jotka Andrew Taff on tehnyt, mutta muita, niitä kahta muuta tarkistusta ikävä kyllä en voi hyväksyä, jossa on kohdan 16 ja 17 poistoista kyse ja elinten välisestä sopimuksesta. Totta kai kuuntelen mielelläni sitä, mitä kollegat täällä toteavat tähän asiaan ja voivat sitten vakuuttaa minut tästä. Sitten Messerschmidt. Tak, eh, formand. Jeg tror, jeg vil benytte. Herra puheenjohtaja, kiitoksia. Minäpäs käydän, käytän taas mahdollisuutta käyttää Tanskaa. Kiitoksia esittelijälle tästä erinomaisesta tekstistä. En voi nyt sanoa, että kannattaisin sitä, että Euroopan unioni puuttuu kansalliseen toimintaan, mutta kyllä se asia mainitaan perustamissopimuksessa. Mitä tulee tarkistuksen kuusi, niin mielestäni se on ihan ok. Mehän tiedämme, että lopullinen vastuuhan on kansallisilla parlamenteilla silloin, kun puhutaan kansallisesta talouspolitiikasta. Ja tämä liittyy kohtaan 10, jossa korostetaan kansallisten parlamenttien roolia. Mielestäni tämä lausunto tullaan hyväksymään piakkoin ja mietintökin tulee täysistuntoon hyvin pian ja nyt meidän täytyisi keskustella siitä, että miten tämä keskustelu kansallisten parlamenttien kanssa tulisi hoitaa. Useinhan käy niin, että kun tällainen lausunto hyväksytään, niin sitten se vain pannaan mappi ööhön ja kaikki unohtavat sen, joten ehkäpä meidän tulisi AFKO-valiokunnassa keskustella säännöllisesti kansallisten parlamentaarikojen kanssa, jotta tämä kohdassa kymmenen mainittu asia toteutuisi käy kokonaisuudessaan ja käytännössä. Eli kaiken A ja O löytyy tästä kohdasta 10. Eli kiitokset lausunnon laatijalle ja kollega Duffille. Herra Kiitoksia. Olen mutta samaa mieltä edustaja Smössö Smithin kanssa, että meidän pitää katsoa vakavammin sitä, kuinka voimme parantaa yhteistyötä meidän ja kansallisten parlamenttien välillä. Talouspolitiikan suhteen EU:ssa. Ja tästä näkyy myöskin artikla 13 talouspoliittisessa sopimuksessa, finanssipoliittisessa sopimuksessa, joka todellakin pyrkii siihen, että että AFKO, ettei pelkästään EKON. Katso asiaa, koska tässä on toimitu, tässä perustuslaillisia asioita, jotka liittyvät siihen, kuinka me yhdistämme toimemme kansallisten parlamenttien kanssa, kuinka vaihdamme mielipiteitä heidän kanssamme, kanssaan. Kiitoksia. Paololle, että hän hyväksyi nämä kaksi ensimmäistä tarkistusta mietintöönsä. Meidän ei pidä pelkästään kunnioittaa toimivaltojen jakoa komission mandaatin puitteissa, vaan tämä, se vaikuttaa myöskin siihen, että kuinka parlamentti pystyy tekemään sen, mitä näissä kappaleissa määrätään tehtäväksi. Tämä olisi erittäin vaikeaa tehdä tämä tehtävä huolellisesti, joten tämän takia on parempi jättää se pois. Sitten tarkistus kolme. Ehdotin toisen osan poistua tästä kappaleesta, koska tämä määräys on jo puite puitesomuksessa mukana. Mutta tähän ei ole mitään tiukkaa kantaa, milloin voi vetää tämän tarkistuksen kolme pois. Mutta neljäs, neljäs tarkistus, oma tarkistuksen toimi elinten välinen sopimus. Ymmärrän kyllä sen, että on muodikasta, että parlamentti esittää että muodollisempia samouksia meidän ja komission välille. Mutta uskon kuitenkin, että nämä ovat hieman huono tapa organisoida meidän suhteemme komission kanssa. Tämä kestää kauan, näiden neuvottelu, ja tämä aika voitaisiin käyttää tehokkaammin tutkimalla talouskasvu- ja vakauspolitiikan asioita. 27 hallituksen ja komission tekemiä toimia tällä saralla. Minun mielestä tässä vaiheessa, kun on siirtymä, siirtymäkausi menossa – finanssipoliittisessa ja taloudellisessa integraatiossa. Niin me tarvitsemme kyllä uusia tuoreita välineitä tähän. Itse en haluaisi neuvottelukunnan suuntaan tässä – ja taloushallinnon suuntaan tällä tavoin. Ja tässä vaiheessa parlamentti sitten löytäisi oman osansa tämän järjestelmän puitteissa. Grazie. Mm, Guerrero. Kiitoksia sitten Guerrero. Señor presidente. Puheenjohtaja. Kuuntelin kollegoiden puheenvuorot ja haluaisin itse puolustaa Rangelin esittämää kantaa hänen lausuntoluonnoksessaan. Lausunnossa pyritään vahvistamaan parlamentin asemaa juuri sellaisena aikoina, jolloin taloushallinnon alan uudistukset ja tietyt hallitusten väliset ylilyönnit näissä uudistuksissa saattaisivat johtaa siihen, että, että, että parlamentti jäisi syrjään ja heikkenisi, kun ajatellaan sitä, kuinka voitaisiin valvoa näitä taloushallinnon uudistusten innovaatioita. Ymmärrän kyllä, mistä syystä DAF on tehnyt nämä neljä tarkistusta ja ymmärrän, mistä syystä herra Rangelle ehdot, hyväksyisi kaksi ensimmäistä, mutta varsinaisesti jos tulkitsemme herra Rangelin tekstiä siinä mielessä, jossa se käsittääkseni on rakennettu, niin siinähän sanotaan, että tarkistus yksi kohtaan kuusi, siinähän sanotaan, että parlamentti milloin tahansa voisi antaa kantansa koskien näitä talouspolitiikan prioriteetteja ja tavoitteita, jotka koskevat ohjausjaksoa, kunhan puheenjohtajakokouksessa tästä sovitaan ja se viedään täysistuntoon. Tästä koskeva aloite viedään täysistuntoon. Sitten tämä toinen tarkistus, <clears throat> ei, josta hyväksyttiin, että se poistettaisiin, niin siinäkin sanottaisin, että parlamentti voisi ilmaista, mikä on sen sisäinen konsensus koskien näitä poliittisia prioriteetteja vaalikauden alussa. Tämähän ei merkitse sitä, että puututtaisiin komission poliittisen ohjen eh, suunnannäyttöön, vaan ilmaistaisiin parlamentin oma poliittinen linja. Sehän ei välttämättä ole sama. Minun mielestäni erot eivät ole merkittäviä oli äänestyksen tulos mikä tahansa, niin uskon, että kaikki täällä lähinnä puolustamme samaa asiaa. Olemme nyt uudistusprosessissa, että talouden hallinta voitaisiin parantaa. Ja on hyvä, että Euroopan parlamentti on mukana uudistuksissa ja valvomassa sitä, millaisia vaikutuksia uudistuksilla on unionin talouselämän toimintaan ja olisi hyvä, että parlamentilla olisi välineet ilmaista oman kantansa. Loppujen lopuksihan me täällä annamme vain lausunnon ja vastuuvaliokunta eli Ekon valiokunta sitten päättää. SD-ryhmän edustajana tulen äänestämään tarkistuksia vastaan, mutta ymmärrän kyllä, mitä niiden takana on ja ymmärrän myös Rangelin päätöksen hyväksyä kaksi näistä. Ecco allora la replica all'onorevole Rangel. No niin, sitten vastausvuorossa herra Rangel. Uh, first I would like to, to thank all the remarks from... Ensinnäkin haluaisin kiittää näistä kommenteista kollega Messerschmittin ja muiden kommenteista ja haluaisin myöskin kiittää kollega Kureroa, koska hän todellakin sai aika jotain, mikä ole mikä ei ole helppoa. Olen tyytyväinen itseeni enemmän kuin, kuin, kuin, kuin aikaisemmin. Haluaisin vain todeta yhden asian kollega Daftille vastauksena hänen kommenttinsa toimielinten välisestä sopimuksesta. Ymmärrän täysin, mitä hän totesi, mutta uskon myös, että meidän pitää pitää hieman painetta yllä komission ja neuvoston suuntaan. Ja jos meillä ei ole tällaista puitteistoa olemassa, eli toimi välistä sopimusta, niin silloin meillä on heikompi neuvottelutilanne. Joten uskon, että meidän pitäisi ylläpitää tätä painetta. Jos haluatte tietää, mitä haluaisin mieluummin tehdä, totta kai minä haluaisin mieluummin selkeät puitteet tulevaisuuden toimivaltuuksien suhteen. Mutta tämä on, juuri tämän takia me olemme luomassa taloushallinnon uutta mallia, jotta voidaan pitää tätä painetta vielä yllä ja todeta, että jos ette tee mitään, niin meillä on se toimielinten välinen sopimus jossa voidaan ottaa tämä asia uudestaan esille. Joten tätä painetta pitää edelleenkin yllä, ylläpitää. Tämä on tällainen vähän niin kuin strateginen kanta, mutta kai meidän valiokuntamme käsittelee myöskin strategisia asioita eri toimielinten välillä. Joten tämän takia hyväksymme kaksi ensimmäistä, mutta hylkäämme kaksi seuraavaa tarkistusta. Yes. Bene. Allora possiamo... Hyvä. Tämä asia ohjausjaksosta on nyt sitten käsitellyt. Käsit, no, äänestämme siitä tänään kello 17 ja nyt mennään eteenpäin. Esityslistan kohta kuusi. Euroopan tason poliittisia puolueita ja Euroopan poliittisia säätiöitä ja niiden rahoitusta koskevat säännöt. Arva Janna on esittelijä. Tarkastusten jättämisen määräaika oli 17. tammikuuta. Ja tänään tarkistukset ovat teille jaettu ainoastaan alkuperäisellä kielellä. Annan puheenvuoron nyt Rovan Janakolle ja sitten muut jäsenet voivat puhua. Sitten voisimme äänestää 19. helmikuuta. Janako, olkaa hyvä. Eh, Υπάρχουν 370 τροπολογίες για την έκθεση. Γεγονός που με εκπλήσει για να είμαι ειλικρινής. siis vielä enemmänkin. Täällä on 370 tarkastusta valtavasti tarkastuksia on jätetty kollegoiden taholta. Kollegoiden, jotka osallistuvat valiokunnan keskusteluun, he eivät olleet aikaisemmin puhuneet näistä asioista, jotka koskevat heidän tarkistuksiaan. Ja tämä oli minulle hyvin epämiellyttävä yllätys. Tunnistan, tunnustan tämän. Haluaisin muistuttaa siitä, että ensimmäisessä kertomuksessa, jossa teimme ehdotukset komissiolle, ainoastaan 18 tarkistusta tehtiin täysistunnolle. Ne kaikki hylättiin. Olemme usean kertaan keskustelleet täälläkin poliittista puolueista, Täällä on kollegoita, jotka ovat tehneet tarkistuksia, jotka ovat aivan komission ehdotuksen kanssa toisella raiteella, eivätkä kyseiset jäsenet olleet ollenkaan ilmaisseet kantojen aikaisemmin, eivätkä tuoneet esille mielipiteitään. Tämä asia pitäisi olla valmis heinäkuuhun mennessä, mikäli haluamme tehdä palveluksen poliittisille puolueille niin, että ne pääsisivät vaaleihin 2014 tilanteessa, jossa poliittisilla puolueilla olisi tukenaan säännöt ja puolueet voisivat tehdä ehdot, ehdo, voisivat asettaa ehdokkaita komission johtajaksi ja niin edelleen. Nyt meillä on valtavasti tarkistuksia, joka merkitsee tietenkin vaikeuksia. Nyt onkin pohdittavaa mahdollisesti trilogia neuvoston kanssa. Olemme pyrkineet pääsemään sopimuksen komission kanssa, mutta neuvostossa on useita maita. Tosin sanoin heti, että emme mitenkään pyydä enempää rahaa. Emme missään tapauksessa pyydä lisää rahoitusta, mutta neuvostossa on joitakin sellaisia maita, jotka tätä ehkä pelkäävät. Täällä on joitakin tarkistuksia, jotka ovat mietinnön hengen mukaisia, mutta sitten täällä on muita tarkistuksia useilta poliittisilta ryhmiltä, mukaan lukien EPP, jotka ovat toisella linjalla ja loittonevat mietinnön lähestymistavasta. Meillä oli jo tästä yksi kokous, pyrimme tekemään työtä sihteeristön kanssa niin, että voisimme tehdä kompromissiehdotuksia, mutta ei tämä kyllä mikään helppo harjoitus tule olemaan. Annan tästä esimerkkiin, Jotkut, joillekin kollegoille parlamentilla ei pitäisi olla mitään etuoikeuksia koskien ne eurooppalaisia puolueita. Kuitenkin Euroopan parlamentti näitä rahoittaa. He ajattelevat, että kaikki muutokset olisi Mm, lähetettävä komission kautta. Minun mielestäni tämä ei ole mitenkään demokraattinen tapa toimia. Ei voi olla niin, että olisi puolueita, joita ei ole rekisteröity Euroopan parlamentissa. Komissiolla on täytäntöönpaneva rooli. Missään maissa unionissa puolueita ei rekisteröidä hallitukseen. Toimeen tätä toimeenpanevaan elimeen, joten en oikein ymmärrä, mistä tällaiset kannat tulevat. Sen jälkeen, kun tästä asiasta on niin moneen kertaan jo keskusteltu. Meillä on tullut tarkistuksia, jotka todella tulevat tekemään vaikeaksi neuvottelut kolmen toimielimen välillä. Nyt haluaisin kysyä kollegoilta, kuinka on mahdollista, että näin pitkien keskustelujen jälkeen kollegat ovat ryhtyneet esittämään tarkistuksia, jotka eivät missään määrin pidä yhtä mietinnön linjan kanssa. On sanottava, että suurin osa jätetyistä tarkistuksista ei mitenkään sovi yhteen komission ehdotuksen kanssa, eikä myöskään oman mietintäni kanssa. Täällä on paljon tarkistuksia, joita en voi hyväksyä. Kiitoksia. Oh, parlare. No niin, nyt täällä on ensimmäisenä herra Scholz puhujalistalla. Danke, Vorsitzender. Ich möchte mich bei der Berichterstattung Kiitoksia herra puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää tästä tehdystä työstä ja luonnoksen laatimisesta. Olen samaa mieltä siitä, että onhan tästä keskusteltu useampaan otteeseen, mutta uskon myös, että on ihan ymmärrettävää, että poliittisissa eurooppalaisissa puolueissa keskustellaan kiivaasti tästä asetustekstistä. Siksi mä uskonkin, että on ihan ymmärrettävää, miksi nyt kun tätä tekstiä on hiottu ja kun yritetään löytää toimivaa kompromissia, niin miksi nyt on esitetty näin monia tarkistuksia? Itse olen laatinut useita tarkistuksia ryhmäni puolesta ja se, ne ovat olleet pitkälti aikaisemman linjauksemme mukaisia. Ensinnäkin ehdotamme, että pitäisi pohtia yli päätäänkin sitä, että minkälainen asema ja rooli eurooppalaisilla poliittisilla puolueilla pitäisi olla. Me olemme keskustelleet myöskin komission jäsenen kanssa tästä asiasta. Eli pohdimme muun muassa sitä, että meillä on yhtäältä tämä komission lähtökohta, eli me haluamme antaa eurooppalaisille poliittisille puolueille suuremman itsemääräämisoikeuden, mutta kuitenkin tässä pitää katsoa myöskin tätä eurooppalaista ulottuvuutta. Eli tässä syntyy tietynlainen ongelma. Eli me olemme yrittäneet löytää selkeän linjanvedon, eli miten varmistamme sen, että kaikkia puolueita, riippumatta niiden rekisteröintipaikasta, puolueita voidaan kohdella samalla tavalla. Ja että varmistetaan, että Euroopan kansalaisilla on oikeus järjestäytymis mahdollisuuteen. Ja toinen asia, jonka haluaisin ottaa esille, liittyy siihen, että tarkistuksemme avulla olemme pyrkineet ottamaan tästä rekisteröinti- ja valvontavelvoitteesta tätä byrokratitusta pois. Eli ne, jotka haluavat perustaa puolueen, niin heillä on toimintamahdollisuus, eli he voivat puuttua eurooppalaiseen integraatioon, eli heillä on tietynlaisia oikeuksia. Ja minun mielestäni meidän tulisi varmistaa, että kuten monissa eurooppalaisissa valtioissa on tällä hetkelläkin tapana toimia, niin jokainen puolue voi rekisteröityä ja sitä kautta aloittaa tällaisen hallinnollisen äh, prosessin, mutta sitä ei sen kummemmin sitten arvioida. Mutta se voisi olla sitten seuraava vaihe, eli katsotaan miten puolue toimii ja onko siihen toimintaan puututtava. Eli tietynlainen itsemääräämisoikeus tässä säilyisi. Ja sitten tämä kolmas tarkistusryhmä. Me olemme jättäneet siis tarkistuksia ja minä uskon, että me voimme löytää yhteisen kannan, sillä jo aikaisemmin käydyt keskustelut ovat osoittaneet, että mm, läheisyyttä on olemassa. Eli me pohdimme muun muassa sitä, mikä olisi suhde pienten ja suurten ja vanhojen ja uusien eurooppalaisten puolueiden välinen suhde – jotta voidaan varmistaa, että olisi mahdollisuus yhtäläisiin toimintamahdollisuuksiin. Eli tästäpä syystä me vetoamme siihen, että käytettäisiin tätä 15 kautta 85 prosentin sääntöä tässä perusluokittelussa, eli 15 prosenttia perusluokittelussa ja 80 prosenttia, 85 prosenttia Euroopan parlamentin valittujen edustajien määrän mukaisesti. Tämä pitäisi huomioida myöskin nyt käydyissä keskusteluissa, eli mihin suuntaan Euroopan unioni on menossa, miten demokraattinen se on, missä määrin Euroopan kansalaiset voivat puuttua poliittiseen päätöksentekoon sekä kansallisella että eurooppalaisella tasolla. Tältä pohjalta puolueille annetaan yhtäläiset toimintamahdollisuudet. Eli tästä syystä olemme esittäneet toivomuksemme tarkistuksessamme, että pysyttäisiin nykyisessä määräyksessä. Ja sitten neljäs kysymys kuuluu, milloin kyse on eurooppalaisesta poliittisesta puolueesta, tarvitaanko siihen seitsemäsosa sellaisista puolueista, joka on edustettuna seitsemässä jäsenvaltiossa tai viidessä tai jos neljässä osassa jäsenvaltioissa vai missä? No, me olemme pohtineet asiaa ja olemme todenneet, että viides, viidessä osassa jäsenvaltioista puolue pitäisi olla edustettuna, jotta sitä voitaisiin pitää eurooppalaisena poliittisena puolueena. Kiitoksia. Adesso alla parola il collega Messerschmidt. Sitten kollega Messerschmidt seuraavaksi, olkaa hyvä. Tack formand. <clears throat> øhm, vi havde på øh, skyggeord... Kiitoksia puheenjohtaja. Varjo esittelijäkokouksien viikolla meillä oli keskustelu, joka pitäisi varmaan toistaa täällä vielä kerran – tietenkin voidaan keskustella demokraattisesta legitimiteetistä eri tasoilla, mutta tämä malli, jossa on sellainen valta kannalla, että, että MEPit päättävät sen, kuinka tietyt puolet noudattavat tiettyjä sääntöjä. Tämä olisi kyllä ongelma sinänsä järjestelmänä. Totta kai kaikki, mitä parlamentti tekee, on erittäin korkealaatuista toimintaa, enkä missään nimessä halua kritisoida parlamentaarikkojen työtä. Mutta puolue, joka ei tunnusta vaikka poliittisia vapauksia tai oikeuksia, ja se sitten saisi mahdollisuuden siihen, että kansan valitsemat edustajat eivät saisi rekisteröityä sitten puolueeksi jos joku uusi puolue hylätään tai se hakemus hylätään, niin silloin meillä on kyllä demokraattinen ongelma kyseessä. Se osa tästä mietinnöstä, joka on edessämme nyt, se aiheuttaa suuria ongelmia, eli siis poliittisen puolueen tunnustamismenettely tai hyväksyntämenettely. Totta kai tällainen prosessi pitää olla, jotta nämä uudet puolueet saavat myöskin rahoitusta. Mutta se ei ole kyllä parlamentin etujen mukaista, että MEPit tekevät tämän tarkastelun. Kyllä tässä pitäisi olla riippumattomia henkilöitä, jotka tarkistavat sen, onko kyseinen puolue erot tai vaatimukset täyttävä. Tämä olisi myöskin parlamentin etujen mukaista, ettei kukaan voi sitten syyttää parlamentaarikkoja, että pyrimme täällä jo heti alusta lähtien hylkäämään mahdolliset kilpailijat. Joten tämä kohta pitäisi muodostaa uudestaan tai ottaa kunnan pois. Koska muuten tämä on meille suuri karhun palvelus ja me olemme silloin kylki avoimena hyökkäyksille, jos me hylkäämme sellaisia puolia, joita ei voimme hyväksyä, koska nämä menevät kilpailijoina. Bene. Hyvä. Edustaja Duff, teillä on puheenvuoro. Um, I don't think... Niin tuskepa. edustaja Ginnakko on yllättynyt tästä tarkistusten määrästä. Mehän kaikki tiedämme sen, että tämä on hyvin kiistan, kiistelty aihe kaikkialla Euroopan unionissa. Eli näkemykset poikkeavat suuressa määrin toisistaan. Eli siitä kiistellään, minkälainen olisi poliittisen puolueen rakenne tai rooli. Joissakin valtioissa eksekutiivi vastaa puolueiden rekisteröinnistä. Esimerkiksi yhdistyneessä kuningaskunnassa näin on tapana toimia. Ja neuvostossakin ollaan hyvinkin eri mieltä tästä asiasta. Eli kolmikantaneuvotteluihin on joka tapauksessa mentävä, jos haluamme saada tämän lainsäädäntöpaketin yksiin kansiin. Toinen syy kolmikantaneuvotteluille on se, että komission luonnos on aika lailla vaatimaton. Siitä puuttuu muun muassa jäsenten määritelmä. Se on hyvin epäselvä määritelmä. Eli emme oikein tiedä, mitä komissio ajaa takaa. Onko kyse puolueen tavanomaisesta jäsenyydestä vaiko parlamentin jäsenyydestä? Eli tässä on ihan ilmeinen puute ja siihen täytyy ottaa kantaa, jotta tämä saadaan selkiytettyä. Olen kollega Scholzin kanssa samaa mieltä siitä, niin kuin olen aikaisemminkin todennut, tämä tuskin yllättää ketään. Eli meidän täytyy löytää rekisteröinti ja verifiointimenetelmä, joka on aivan täysin objektiivinen ja mahdollisimman puolueeton. Niin henkilökohtainen näkemykseni on se, että meillä olisi äh, vaaliviranomainen, joka toimisi komission alaisuudessa. Ryhmäni on kuitenkin sitä mieltä, että komission ehdotus, jonka mukaan luotaisiin viisasten ryhmä, niin ehkäpä se riittää prosessin tarkastelemiseksi. Se riittäisi minulle, kunhan jäsenten määrää kasvatettaisiin ehdotetusta kolmesta yhdeksään. Eli tässä ryhmässä kolme tämän ryhmäkokoonpanosta vastaisivat kolme toimielintä. Ja lisäksi ehdottaisin, että rangaistus ja sanktiotkin on määriteltävä delegoition säädösen kautta. Ja meidän täytyy selkeämmin ilmoittaa, mitä poliittinen puolue ajaa. Kyse ei saa olla mistään henkilöryhmästä, joilla on jonkun poliittinen näkemys, vaan ryhmästä, jonka tarkoituksena on saada valtaa itselleen ja paikkoja parlamentissa. Ja kuten olen jo aikaisemminkin todennut, niin en usko, että komissio on ymmärtänyt mitä varten poliittisia puolueita ylipäätään on luotu ja minkälaisia uusia valtuuksia nämä poliittiset puolueet voisivat saada. Ja neljänneksi, mitä tulee tähän kynnysasiaan, me olemme omassa ryhmässämme keskustelleet tästä hyvinkin pitkään ja päädymme sellaiseen tulokseen, että jos haluamme varmistaa, että poliittiset puolueet ovat todellakin ylikansallisia, niin meidän täytyy varmistaa, että kynnystä nostetaan kolmannekseen, eli kolmannes jäsenvaltioista olisivat tässä mukana tai kun poliittisia puolueita perustetaan, niin kolmannes perustajajäsenistä pitäisi olla eri jäsenvaltioista. Näin voidaan välttyä, ja tai pitäisi myöskin välttyä tuplan laskennalta. Ja olisi varmistettava myöskin laajempi avoimuus. dokumentoinnin osalta, eli prosessista olisi avoimesti viestitettävä parlamentin suuntaan. Mielestäni me voimme löytää yhteisymmärryksen näihin asioihin liittyen ja mielelläni jatkan yhteistyötä esittelijän kanssa. E Kiitoksia, edustaja Duff. Sitten edustaja Ransel, olkaa hyvä. Thank you very much. I would like to compliment... Kiitoksia. Haluaisin vielä kiittää kollega Marita Janahoa hyvästä työstä. Ja näin, että hänellä on myöskin paljon vielä tehtävää näiden tarkistusten työstämisessä. Haluan todeta, että olen samaa mieltä tietyissä asioissa Mariten kanssa ja toisissa asioissa taas olen eri mieltä. Tästä asiasta on puhuttu paljon Mutta juuri tässä tärkeässä vaiheessa on myöskin paljon tarkistuksia, koska nyt on juuri niin tärkeä vaihe käsittelyssä menossa. Ja haluaisin samalla myöskin pyytää anteeksi, koska olen yksi niistä henkilöistä, jotka on kiinteästi seurannut keskustelua, mutta en puhunut aikaisemmin Marietan kanssa lopullisesta kannastani vaikka tämä kanta on ollut jo voimassa alusta lähtien. Joten haluan todeta, että en, en missään nimessä hyväksy sitä, että meillä olisi jonkinlaista rekisteröintivaltaa. Tämä kantani ei koske pelkästään Eurooppaa, vaan kaikkia maita. Koska tämä saattaisi muuten herättää epäilyksen, että parlamentissa olevat puolueet ovat jollain tapaa halukkaita valvomaan niitä puolueita, joita muodostetaan myöhemmin. Ja tämä on ollut minun kantani. Tiedän, että on monia maita, joissa parlamentilla ei ole mitään toimivaltaa. Vaikka Portugalissa se on perustuslaki tuomioistuin vastuussa asiasta. Eli tämä on, tämä on tuomiolaitoksen asia katsoa puolueiden rekisteröintiä. Joten tässäkin pitäisi olla riippumaton elin kyseessä. Totta kai minä uskon, ja varmaankin tässä saadaan vielä aikaan hyvä kompromissi, mutta on varmaankin hyvä saada jonkunnäköinen hallinto, joka toimisi ehkä parlamentin sisällä, joku elin, joka on vastuussa vaaliasioista ja puolueasioista ja jollain tavalla yhteydessä parlamenttiin, mutta riippumattomana elimenä. Tämän minä voisin hyvinkin hyväksyä. Mutta kyllä tämä asia on minulle sel- selvästikin huolenaihe. Ja se on huolenaihe ei pelkästään sen takia, että teoreettisesti – tämä olisi vaikea hyväksyä joissakin maissa. Ja tämän takia myöskin neuvostossa tämä on hyvin ristiriitainen asia, vaan sen takia, että tässä käyttäisiin valtuuksia, joita joissain valtioissa on, ja jos se taas toissa ei ole, jos se katsotaan jonkun puolen ohjelmaa ja toimintaa ja tarkastellaan sitä, että se pitää olla oikeusvaltion mukainen, demokratiaperiaatteen mukainen ja niin edelleen. Tavallaan, tavallaan hyvin hyväksyttäviä tavoitteita, mutta myöskin ristiriitaisia, koska tällöin valvotaan ideologiaa, jonkun puolueen ideologiaa. Tämä on, tämä demokratian paradoksi, että valvot, valvotaan demokratian puolesta demokratia vastaan. Tämä olisi perustuslaki ongelma oikeastaan. Ja minulle juuri tämä asia näkyy eräässä tarkistuksessa, joka ehkä oli kauhean ristiriitainen. Siinä katsotaan juuri vaalihallintoa. Että tehdään tällainen sellainen, että sääntö, että pitää tavallaan noudattaa demokraattisia sääntöjä, mutta myöskin olla, eh, olla puolueettomia, jotta voidaan taata se, että pluralismi, monimuotoisuus säilyy. Se elin, joka valvoisi tätä toimintaa, niin sen pitäisi olla velvoitettu saada saman aikaan mahdollisimman suuri monimuotoisuus. Joten tässä valvonnassa olisi jo mukana ajatus siitä, että emme tee tässä ideologista valvontaa sen, sen suhteen, että onko joku ideologi hyvä tai huono. Tiedän, että on maita, jossa tietyt asiat ovat perustuslaissa kielletty, kuten Saksa, kuten myöskin Portugalissa oikeistoideologia on kielletty. Vasemmista ideologia kyllä menee hyvin, vaikka se on siis stalinismiinkin nojautuva. Mutta en pidä tällaista puuttumisesta asioihin. Olen tutkinut sitä historiallisista syistä omassa maassani tai Saksassa, koska meillä on oma historiamme. taustalla. Joten minusta on tärkeää ottaa tarkistuksi, tarkistuksessa esille se, että kyseessä ole mikään valvontaideologian suhteen tapahtuva tarkastelu. Se, joka sinulla on hyvää, saattaa olla jollekin muille huonoa, vaan pitää olla riippumattoman ja pitää tukea monimuotoisuutta. Monimuotoisuuden maksimointi on tärkeä minulle. Ja sitten haluaisin, että komissioisi vastuussa tai pitäisi ojakset käsissä, mutta olen valmis myöskin hyväksymään muitakin ratkaisuja. Mutta huomatkaa, että tämä asia oli hyvin syvällisen keskustelun kohteena viimeksi Hafner, Duff, Jätemäki puhuivat tästä me keskustelimme tästä paljon. Mutta kyseessä ei ole mikään uusi kysymys, mutta silti meidän pitää keskustella sitä nyt, koska tämä ehkä saattaa olla viimeinen mahdollisuus keskusteluun. Vaikkakin uskon, että Marietta, kuten aina, omalla sormituntumallaan hän löytää kyllä kompromissin joka antaa parlamentille vahvan roolin niihin neuvotteluihin, tulemme käymään sitä muiden toimielinten kanssa. Grazie, onorevole Rangel. Adesso la parola. Kiitoksia sitten. Edustaja Corriero seuraavaksi, olkaa hyvä. Gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Luulenpa, että esittelijä ei voi valittaa ainakaan näistä D-ryhmän osalta, kun ajatellaan näitä tarkistusten määriä, koska teimme 14 tarkistusta, toisin sanoen 3,47 prosenttia jätetyistä tarkistuksista kaikkiaan. Joten olimme kyllä hyvin selvästi esittelijän kannalla. Ja tässä ottaen huomioon myös se, kuinka hän antoi minun kärsiä tämän artiklan 70 takia, mutta me kuitenkin kohtelimme häntä näin silkkihansikkain. Luulenpa, että jotkut keskustelut, joita täällä käydään, niin ovat kyllä tärkeitä se, että ryhmäni ei ole jättänyt tämän enempää tarkistuksia, ei tarkoita sitä, ettenkö minä uskoisi, että täällä olisi moniakin asioita, joista on tärkeää täällä keskustella. Niin, että voisimme vahvistaa Euroopan parlamentin kantaa ja Marietan omaa kantaa, kun hän lähtee neuvottelemaan trilogin. Koska tiedän, ja hänkin varmasti tietää, herra Dafkin tähän viittasi, nimittäin tiedämme sen, että neuvostossa tilanne on hyvin sekava ja siellä aika voimakkaasti vastustetaan monia asioita voimakkaammin kuin mitä parlamentista varmaankaan vastustusta tulee löytymään. No se asia, mikä tässä eniten eli herättää keskustelua, on tämä rekisterikysymys. Minusta on paljon tärkeämpää määritellä objektiiviset kriteerit rekisteröityjä varten kuin määrittää se, mikä viranomainen on se rekisteröijä. Jos rekisteriviranomainen on tilanteessa, jossa sitä sitoo täysin selvät kyseenalaistamattomat kriteerit, niin on aivan sama, onko silloin kyseessä komissio vai parlamentti. Jos ajatellaan kuinka monta maata, kuinka paljon jäsenet ovat paikalla, ja että säännöt selvästikään eivät olisi Euroopan unionin arvojen vastaisia, niin onko sitten tämä rekisteröijä viranomainen parlamentti vai komissio, niin tämä on täysin toisarvoinen asia. Ja sanonpa vielä yhden asian. En tiedä mistä syystä ajattelemme, että komissio voisi olla neutraali ja parlamentti taas sitten puolueellinen. Itse asiassa parlamentti on moniarvoisempi kuin komissio. Ja itse asiassa on helpompaa niin, että, nämä par- että, että tarkastukset tehtäisiin ja varmonta tehtäisiin parlamentissa kuin komissiossa. Komissio, komissio on, komissio on säve, komissiota ohjalla paljon enemmän kuin parlamenttia. Minäkin olen seurannut kokoukseen. En ole tässä varjoesittelijä, mutta olen eh, eh, osallistunut kokouksiin, enkä vastusta sitä, että parlamenttiin perustettaisiin jonkinlainen eh, neuvoantava neuvosto tai elin, joka jossain jollain tavalla määrittelisi nämä päätökset, koska loppujen lopuksi, kun konflikti tulee, myös, myös silloin kun ajatellaan, että täyttääkö tietty puolue nämä Euroopan unionin keskeiset arvot, kun kyseessä ei ole unionin politiikka, ja kun voidaan vastustaa Euroopan unionin olemassaoloakin, eikä tämä ole unionin perustavalaatua olevien arvojen periaatteiden vastaista. Kun tällaisia konflikteja tulee, niin ne aina menee kyllä tuomioistuimeen ja tuomioistuin, Euroopan unionin tuomioistuin viime kädessä aina tulee tekemään päätöksen. Niin, että Marietta, jos kompromissitarkistuksia voitaisiin löytää, niin sitä parempi, mutta mielestäni meidän olisi nyt keskitettävä keskustelu siihen, että saadaan aikaan objektiivisia selkeitä kriteerejä, koska siinä vaiheessa, kun ne ovat selvänä, niin toiminta, tällaista liikkumaan marginaalia on paljon vähemmän. Sitten äh, ryhmäni tarkistuksista suurin osa niistä ei varmaankaan ole mitenkään hankalia. Jotkut niistä liittyvät äh, suhteisiin Euroopan parlamentin, parlamentaaristen ryhmien ja kyseisen poliittisen perheen puolueen välisiin suhteisiin ja siihen, että mahdollisesti voi olla joitakin lahjoituksia. Sitten täällä on muita kysymyksiä, jotka liittyvät siihen, että saataisiin selvyyttä ja avoimuutta poliittisten puolueiden johtoelimiin Euroopan tasolla ja sitten täällä on vielä tarkistuksia, jotka liittyvät siihen, että asetettaisiin yleisiä kriteerejä koskien sukupuolten tasa-arvoa näiden puolueiden johtoelimissä. Ja sitten täällä on vielä kysymyksiä, jotka liittyvät täytäntöönpanon siirtymäaikoihin. Lopuksi haluaisin todeta, että uskon, että meillä on vähän aikaa Aika on rajallista, kuten Marietta korosti. Ja jos haluamme, että tämä asia saadaan toimeen vuoden 2014 vaaleihin, niin emme voi jäädä loputtomasti jaarittelemaan tänne parlamenttiin, koska sitten kun parlamentti on tehnyt päätöksen, sen jälkeen on aloitettava hyvin monimutkaiset neuvottelut neuvoston kanssa vaikeuksia tulee, koska neuvostolla ei ole yhtenäistä kantaa, sillä ei ole selkeää kantaa suurempaan osaan näistä kysymyksistä. On sanottava, että niin, ja tämä onkin melkoinen paradoksi, herra Rangel, kun puhuitte demokraattisesta paradoksista. Täällä yksi paradoksista koskee sitä, että loppujen lopuksi kansalliset poliittiset puolueet eivät halua, että heidän eurooppalaiset poliittiset perheensä saisivat lisää painoarvoa ja, ja tästä tulee ongelmia. Meille tulee todella tulemaan, on, tulee tulevaan, olemaan ongelmia niin, että neuvostossa tämän asian kanssa päästäisiin eteenpäin. Kiitoksia. Katsi. Kiitoksia. Edustaja Brons, olkaa hyvä. Yes, uh, amendment 3 says that... Niin, tarkistuksessa kolme sanotaan, että AFKO-valiokunta ja parlamentti, joka koostuu poliittisten puolueiden edustajista, pitäisi päättää, voivatko tietyt poli- puolueet olla tiettyjen kriteereiden ja arvojen mukaisia. Eli mielestäni tämän tyyppiset päätökset pitäisi tehdä muualla kuin poliitikkojen keskuudessa, joten ehkäpä meillä pitäisi olla jonkinlainen viisasten ryhmä, jotka tekevät päätöksen tästä, tai arvi, tekevät tämän arvioinnin. Eli tuomioistoin, jota laki ja menettelytapavilvoitteet sitovat. Tarkistus yhdeksän, siinä sanotaan, että puolueiden pitäisi olla sukupuolitasapainoisia No varmaan monet haluaisivat, että naiset olisivat vahvemmin edustettuina. No Euroopan parlamentti ehkä toimii tässä parhaiten, mutta jos tämän tyyppisiä demografisia rajoitteita otetaan käyttöön, joka on ristiriidassa muiden perustavaa laatua olevien kriteereiden suhteen, niin minun mielestäni tämä ei kyllä kuulu tähän. Tässä voitaisiin sanoa, että puolue ei ole vapaa järjestö, mikäli se sidotaan johonkin tiettyyn sukupuolitasapainoon. Ja kun katsotaan tarkistusta 22, niin siinä sanotaan, että voidaan evätä Äh, rahoituskelpoisuus ja jopa myöskin puolueena olemisen oikeus. Jos katsotaan muun muassa totalitaarisia hallintoja ja niiden toimintatapoja, niin ne eivät juurikaan estä tai kiellä puolueiden luomista, mutta ne e- eivät vain anna lupaa muodostaa puolueita ja siihen suuntaan juuri tässä ehdotuksessa ollaan menossa. Kiitoksia. E Kiitoksia sitten edustaja Hefner, olkaa hyvä. Ja, e, Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ensinnäkin haluaisin pyytää anteeksi sitä, että vasta vähän aikaa sitten tulin tänne kokoukseen. Läksin tänään seitsemältä Müncheniin, josta olin yhdeksältä lentokentällä, mutta pääsi vasta kaksi tuntia sitten eli koska siellä oli lumikaos. Euroopassa on edelleenkin sellaisia ilma, ilmastoasioita, jotka estävät meidän keskustelumme häällä. No nyt tämä keskustelu, eli keskustelun alkua ei pystynyt kuulemaan täällä tarkkaan edustaja Channakun kun kommentteja, voi olla, että ehkä kommentoin uudestaan asioita, mitä täällä on jo mainittu. Mutta voi pyhä lyhyesti kuitenkin. Voin lyhyesti esittää sen, mikä minun mielestäni on tärkeää, kun käsittelemme mietintöä. Ja mitä sitten minun ryhmäni tulee tekemään ja tulee toimimaan näiden tarkistusten suhteen, joita olemme tehneet. Ensinnäkin, eurooppalainen demokraattia tarvitsee eurooppalaisia puolueita. Kansalliset puolueet eivät riitä ja myöskään ei riitä sitä, että jos meillä on eurooppalaista demokratiaa, jossa on sitten eurooppalaisia, kun kansalaisia teemoja, kansallisia ehdokkaita, kansalaisia erityispiirteitä, vaan meidän pitää tehdä kaikki sen eteen, että tulevissa eurooppalaisissa vaaleissa eurooppalaiset teemat ovat etusijalla ja eurooppalaiset ehdokkaat ovat ehdokkaina. Ja tämän takia käytetään myöskin eurooppalaista keskustelua. Joten tämän takia eurooppalaisten puolueen, puolueiden olemassa on hyvin tärkeää. Sillä näin he täydentävät sitä puoluekenttää kansallisten puolueiden lisäksi ja että Euroopassa luodaan sitten puolueperheitä, jotka eurooppalaisella tasolla eivät ole pelkästään vaalikumppanuuksia, vaan tekevät yhdessä suunnitelmia ja miettivät sitä, kuinka Eurooppaa voidaan yhdessä kehittää eteenpäin ja minkälaisia vaihtoehtoja voidaan tarjota kansalaisille. Tämä on se kuva, joka minulla on mielessäni, kun puhutaan eurooppalaisten puolueiden ohjesäännön muuttamista. Ja sitten toinen asia, joka on minusta myös tärkeä. Ennen kuin me katsomme yksityiskohtia, minusta on tärkeää, että katsomme sitä, että mitä tässä oikein tarkoittaa sillä, kun puhutaan puolueesta. Minkälainen kuva meillä on puolueesta. Minusta on tärkeää tunnustaa se, tunnistaa se, että puolet ei ole mikään valtion luoma, vaan ne ovat kansalaisten kantojen muokkaamia ja näitä ideoita sitten viedään puolueessa eteenpäin ihmisten yhteistyöllä. Tämä on tärkeää, koska tämän pitää muokata myöskin sitten oikeuskenttää. Emme halua mitenkään antaa puolelle mitään virallista leimaa, vaan ne pitää olla vapaita ja se pitää ottaa huomioon myöskin ohjesäännössä. Tämä johtaa minun mielestäni siihen kysymykseen, että onko nämä eurooppalaisten puolueiden rekisteröintivaatimukset mietinnössä, eivätkö ne ole vähän liian korkealle asettuja vaatimuksia, kun ajatellaan sitten taas jäsenvaltioiden demokratian tilanne tällä hetkellä, joissain valtioissa tätä ei ymmärrä ollenkaan, koska tämä rekisteröinti ei ole siellä käytössä. Siellä riittää vain ilmoitus, että puolue on perustettu. Kukaan ei tarkista sitä, että onko tähän oikeutus vai ei, vaan kansalaiset yksi, yksinomaan päättävät perustaa puolueen, kun heillä on tarpeeksi jäseniä, demokraattinen ohjesääntö ja niin edelleen. Ja sitten myöskin vaalien, vaaleihin osallistumisella pitää olla korkeampi kynnys. Silloin pitää olla tarpeeksi monessa maassa edustus, tarpeeksi organisaatiokykyä ja ohjelmoja pitää olla myöskin tarjolla. Ja tämä on tärkeämpää vielä siinä vaiheessa, kun katsotaan rahoitusta, koska rahoituksen pitää myöskin jollain tapaa olla riippuvainen menestyksestä. Eli näiden poliittisen kannan menestys vaikuttaa myöskin rahoitukseen. Eli jos vaikka ihmiset eivät tiettyä puolta kannata, se näkyisi myöskin tämän kautta. Ja sitten pitäisi olla kuitenkin poliittinen tahto liittyä yhteen, pitää olla rekisteröintijärjestelmä ja rahoitukselle ja hyväksynnälle pitäisi olla kaikille samat ehdot. Sillä se, mikä jos vaikka joku oikeut, tai johonkin rahoitukseen, niin se saattaa sitten rekisteröintiyhteydessä vaikuttaa siltä, että tässä me mukaan halusimme estää sitten muiden liittymistä klubiin. Tätähän me emme halua missään nimessä. Kyllä jokainen meistä tietää, ettei kyseessä ole pelkästään oma tilanne tai oma puolue, vaan jokainen, joka kannattaa demokratiaa, pitää myöskin hyväksyä se, että eurooppalaisten puolueiden perustaminen on helppoa ja liikaa vaatimuksia ei saa olla, eikä pelkästään katsoa rahoitusta tässä. Tässä minusta tärkeimmät asiat, jotka minun mielestä pitäisi ottaa huomioon. Minusta on hyvä, että ne tässä koska täällä puhuttiin siinä tällä hetkellä nyt ongelmia sen suhteen, kun monista tarkistuksista ei puhuttu ensimmäisessä kokouksessa. No minä keskustelin asiantuntijoiden kanssa asiasta, kaikki tosiaan samaa, että jos, jos ongelmia syntyy, niin tämä ongelmat ovat oikeastaan vain minun puolellani. Sillä nämä asiat eivät ole vielä tässä vaiheessa tulleet esille tarpeeksi mietinnössä. Mitä tulee sitten vielä toisiin asioihin, tätä, tästä puhuvaa lyhyesti. Ilmeisesti on nyt hyvin saatu esille se, mikä täällä tähän mennessä on ollut konsensuskanta tämänhetkisessä ohjosäännössä, joka oli myöskin hyväksytty näin tällä tavoin tämänhetkisessä säännöissä. Eli tämä, että 15 prosenttia kokonaisrahoituksesta on tavallaan tällainen perussumma, ja sitten 85 prosenttia tulee sitten tämän päälle menestyksen mukaan. Minkä takia tämä järjestelmä on tärkeä? Koska niissä puolueissa, jotka ovat hyväksyttyjä ja vastaavat eurooppalaisen puolueen ehtoja, niin tämä varmistaa sen, että, että vähimmäistoiminta pysyy vireillä, ettei pelkästään pidetä vain jotain eurooppalaista toimistoa pystyssä. Tämän takia tällainen perussumma, eli 15 prosenttia, on minusta hyvä perussumma. Tosin en pystynyt ihan tunnistamaan syitä, minkä takia tätä on muutettu, koska minä tukisin hetkistä perussummaa. Ja sitten kolmas asia vielä. Täällä todettiin jo tästä asiasta aika paljon, että meille annettaisiin päätösvalta siitä, että ketkä voidaan, tai mikä voidaan hyväksyä eurooppalaiseksi puolueeksi. Tämä minusta on kyllä jonkin verran ongelmallista, kun me kaikki edustamme täällä itse jo puolueita ja olemme puolueiden jäseniä, niin onko meillä nyt tarpeellinen riippumattomuus tähän tehtävään? Minusta olisi parempi tällainen kaksivaiheinen menettelytapa, jossa ensin tehtäisiin viranomaistahon päätös muodollisten kriteerien pohjalta ja sitten loppujen lopuksi sitten tämän suosituksen pohjalta parlamentti päättää tämän riippumattoman elimen suorituksen pohjalta. Voitaisiin jäsenvaltioiden vaalivalvojista vaikka muodostaa tällainen eli, elin. Tietenkin niiden tehtävät ovat erilaisia eri jäsenvaltioissa, niiden nimeäminen ja kokoonpano on vähän erilainen eri jäsenvaltioissa, mutta niitä on kaikissa jäsenvaltioissa. Ja minusta tämä olisi sellainen, että nämä henkilöt ovat sellaisia henkilöitä, jotka päivittäisen kokemuksensa avulla voisivat tuoda tarpeellisen toimintakyvyn tähän tehtävään, ja sitten parlamentti päättäisi heidän suostuksensa pohjalta. Tällä tavoin voisimme tehdä eurooppalaisen tason järjestelmän, joka jotenkin olisi liikaa byrokratiaa. Sitten vuosittaisten ylijäämien siirtämisen suhteen – seuraavalle vuodelle, niin tässä ei pidä ottaa huomioon pelkästään puolueita, vaan myöskin säätiöitä. Kyllä minun mielestä tämä voisi päteä myöskin säätiöihin. Sitten on muitakin asioita, joita nyt en tässä nyt aikasyistä enää mainitse. Ne ovat pienempiä asioita, jotka liittyvät näihin tarkistuksiin, jotka ovat teille saatavilla. Mutta lopuksi kaksi asiaa vielä. Yksi asia on se, että nyt vaikuttaa siltä, että meillä ei ole kauhean paljon aikaa enää käyttävissämme. Kun me katsomme jäsenvaltioiden aikarajoja, joita heillä on, vaalien valmisteluun. Ja joissakin jäsenvaltioissa, esimerkiksi Saksassa, tilanne on sellainen, että pitää muuttaa lakia, vaikkakin kyseessä on pelkästään vain muodollinen päätös. Joissain maissa ei tarvita mitään lakimuutoksia, mutta Saksassa tarvitaan, jos otamme huomioon Saksassa tähän vaadittavat äh, aikarajat, niin me pitäisi viimeistään kesätaukoon mennessä tehdä asiasta päätös. Ja toinen asia vielä, Meillä on täällä paljon tarkistuksia ja minusta vaikuttaa ihan järkevältä, että näiden tarkistusten pohjalta teemme rakentavaa työtä ryhmien kesken, varjoesittelijöiden kesken ja istumme yhdessä alas ja katsomme sitä, missä on kompromissimahdollisuuksia ja missä ei, jotta voidaan vähentää tarkistusten määrää. Ja näin pyrimme löytämään mahdollisimman laajan yhteisen kannan ensin täällä talossa, mutta myöskin sitten myöhemmin neuvotteluissa komission ja neuvoston kanssa. Ja lopuksi vielä kiitokset esittelijälle Robert Tämä on vaikea mietintö. Hän on ollut hyvin päättäväinen ja kykenevä toimissaan. Ja olen vakuuttunut, jos meillä on hyvä avoin neuvottelupiiri niin saa myöskin hyviä tuloksia aikaiseksi. Kiitoksia. No niin, seuraavana edustaja Wieland. Ja, vielen dank. Niin paljon kiitoksia. Niin, samat alkusanat kuin Hefnerillä. Liikenneongelmien takia tulin myöhässä paikalle. Ehkä toistan tässä jo sanottua, mutta Olen samaa mieltä kollega Piiperin kanssa siitä, että jo vuosi sitten sanoin sen, mitä löytyy tarkistuksista, niin en ymmärrä, miksi tätä on lähdetty kritisoimaan. Eli yhteenvedonomaisesti totesin seuraavaa. En nyt sano kaikkia yksityiskohtia. Esimerkiksi määritelmäkysymyksiin liittyvä tarkistukseni. Ensinnäkin puoluevarojen ja vaalien välinen ero. Niin kuin Hefnerkin totesi, meidän pitäisi varmistaa yksinkertaistetumpi järjestelmä, eli että tunnustetaan poliittiseksi eurooppalaiseksi puolueeksi. Voisi hyvinkin olla mahdollista, että voitaisiin osallistua kansallisiin vaaleihin, esimerkiksi kolmasosa kansallisella tasolla, mutta se ei edellytä jäseniä Euroopan parlamentissa – tai kansallisessa parlamentissa, mutta tästä huolimatta he voivat tehdä tärkeää puoluepoliittista työtä. Sitten toinen asia, mitä tulee rahoihin liittyen, tämä tiukempi vaatimus, niin mitä tulee tähän 15 kautta 85 järjestelmää, niin minä olen ehdottanut sellaista ratkaisumallia, että meillä olisi 10 prosenttia pohjana, sitten 10 prosenttia jaetaan niille puolueille, jotka saavat Euroopan vaaleissa yli yhden prosentin kannatuksen ja loput sitten valittujen jäsenten määrän pohjalta. Weber menee jo vähän pidemmälle, mutta mitä tulee tähän valvontaan, niin minäkin olen siihen liittyen esittänyt ehdotuksia. Tietenkin pitää olla helppo saada perustaa puolue, mutta yhtä helppo pitäisi olla, tai helppoa pitäisi olla tällaisen puolueen toiminnan mitätöiminen, mikäli sen toiminta menee aivan väärään suuntaan. Eli ei noudateta edes puoluetoiminnan perusperiaatteita vastaan, esimerkiksi näitä sanotaan perusarvoja vastaan toimitaan, niin sitä voitaisiin käyttää hyväksi tietenkin pitää varmistaa myöskin toimiva juridinen valvonta. Mainittu kielto, että puolue puuttuisi kansanäänestyskysymyksiin, eli että puoluepoliittiset hahmot – voisivat aiheuttaa jonkinlaisia puoluepoliittisia ongelmia tähän edellä mainittuun asiaan liittyen, niin minun mielestäni siinä mennään liian pitkälle. Minun mielestäni niin olen kuullut jopa siitä, että liikenneympyrät kiellettäisiin, koska se olisi eurooppalaisten ö, periaatteiden vastainen. Jopa on otettu jopa käyttöön sellainen ajattelutapa, että tähän kiistelyyn olisivat liittyneet myöskin eurooppalaiset puolueet. Se menee nyt liian pitkälle, mutta jos lähdetään tästä rahoitusjärjestelmästä, eli että meillä olisi 10, 10 ja 80 tai jotain muuta, niin lähtökohtana voisi olla se, että jos joku on saanut oikeu, ilman sen kummempaa oikeutusta rahaa käyttöönsä, tai toimintaoikeuksia, niin nämä voitaisiin, nämä, esimerkiksi nämä varat voitaisiin perua, periä takia, takaisin samaisena vuonna, kun se on myönnetty, ja silloin nämä rahat olisivat uudelleen käytettävissä niille puolueille, jotka toimivat määräysten mukaisesti. Kiitoksia. Kiitoksia sitten Rova Janakusa puheenvuoron vastauksia varten koskien näitä tarkistuksia. Onnea matkaan. Ευχαριστώ Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollegoita näitä, näistä puheenvuoroista ja kommenteista. Haluaisin kuitenkin muistuttaa teitä jostakin. Mehän emme ole nyt keksimässä pyörää uudelleen, emme lähde nollasta – vaan on jo olemassa eurooppalaiset puitteet, vaikkei varsinaisia sääntöjä olekaan vielä. Mm, menettelyt riippuvat komissiosta. Meillä on erityisvaliokunta eli AFKO, joka järjestää kuulemistilaisuuksia ja kutsuu puolueen edustajia paikalle ja punnitsee tilannetta. Kaikki tämä on jo olemassa Euroopan parlamentin asetuksessa tällä hetkellä. Parlamentti Parlamentissa myöskin on puhuttu tästä viisaden ryhmästä, komission roolista, ja menettelystä, joka edellyttää kokouksen kannanottoa. Ja sitten loppujen lopuksi tarvittaessa asia voidaan viedä Euroopan tuomioistuimeen. Eli ei tässä ole mitään uutta. Sitten tällainen teoria, että ei voitaisi ajatella, että parlamentti valvoisi poliittisia puolueita, niin eihän tämä pidä paikkansa, johan vuosia näin on tehty. Sitten tämä rekisteröintikysymys. Poliittisten puolueiden rekisteröiminen. Tän, eihän poliitikot sitä tee, vaan hallinnon edustaja varmistaa, että nämä ehdot, joita vaaditaan, täyttyvät ja tarvittaessa sitten rekisteröi kyseisen puolueen mm, ja parlamentti äänestää menettelyn hyväksymisestä ja tästä tämä julkaistaan virallisessa lehdessä. Näin jo nyt tehdään. Ei tämä ole mikään uusi asia. ei ole tulossa mitään säännöstä, jossa joitakin ei hyväksyttäisi ja toisia, toiset hyväksyttäisiin. Kyseessä on hallinnollinen menettely, joka hoidetaan parlamentissa ja rekisteröinti tehdään täällä. Tärkeää on se, että jos teihin on kohdistunut syytöksiä tai teillä on valituksia, joiden mukaan tietty puolue ei olisi demokraattinen – niin silloin on kaksi mahdollisuutta. Ensinnäkin on jo nämä menettelyt, joista on jo säädetty EUn asetuksessa, jonka mukaan kutsutaan osapuolet yhteen ja vastuvaliokunta kuulee niitä ja ottaa kantaa. Ja tämän jäl- sitten on tämä viisauden ryhmä. Komissio ehdottaa kolmea korkearvoista henkilöä. Herra Duff ehdottaa yhdeksää henkilöä. Tätä asiaa voidaan tietenkin pohtia ja siitä voidaan keskustella komission kanssa. Mutta meillä on menettelyitä, jotka ovat jo nyt voimassa ja älkää unohtakaa, että Euroopan tuomioistuinkin on olemassa. Niin, että meillä on kyllä kaikki takeet sille, että poliittista puolueita ei tuomittaisi puolueellisesti tai poliittisin perustein. Olen yhtä mieltä kanssanne siitä, että eihän meidän pidä mitenkään vihamielisesti käsitellä puoluetta ja, ja liiallisesti syyttää demokratiavajeista. Minun mielestäni nämä pelot, joita täällä esitettiin, eivät ole perusteltuja. Jo vuosia nämä menettelyt ovat olleet käytössä. Ja nämä koskevat niitä puoleita, joilla välttämättä ei ole varsinaisia, varsinaisia sääntöjä. Sitten tämä oikeudellinen asema, kuuluuko tämä jäsenvaltioille vai ei. Tämä on aivan selvää, että tarvitaan eurooppalaiset säännöt tämän asetuksen avulla. Ainoastaan ne kysymykset, joita ei voida ratkaista tämän säännöstön kautta, voidaan sitten ratkaista tai asetuksen kautta voidaan sitten lainsäädännöstä tietä ratkaista jäsenvaltiossa, jossa on puolueen pääpaikka. Eli siis mitään kaksinkertaisuutta ja päällekkäisyyttä. On puolueita, joilla on eurooppalaiset säännöt, sitten on jossakin maissa sellaisia järjestelmiä, jotka perustuvat direktiiveille, joissa on Euroopan parlamentin takaama menettely. On tietenkin tärkeää, että poliittisilla puolueilla on vapaus asettautua kaikkialle. Tämähän on ollut olemassa jo Maastrichtin sopimuksen jälkeen, herra puheenjohtaja. Kuka mukaan yrittäisi estää puoluetta asettautumaan jonnekin, minne se haluaa. Tämä on aivan itsestäänselvä kysymys, siitä on turha täällä keskustella. Nämä huolet koskien rekisteröintiä ovat aivan turhia. Rekisteröinti on hallinnollinen toimi. Parlamentti päättää tässä aivan niin kuin kaikki maailman parlamentit kaikissa, todella kaikissa jäsenvaltioissa puolueet on rekisteröity parlamenttiin riippumatta lainsäädännöstä ja vastuuministeriöstä parlamenttiin kirjautuvat ja rekisteröityvät nämä poliittiset puolueet. Eikä olisi mitenkään järkeä, että, että odottaisimme, että komissio ottaisi tämän roolin itselleen. Se olisi aivan ennenkuulumatonta, että, että toimenpaneva elin olisi vastuussa poliittisten puolueiden rekisteröinnistä. Sanokaapa tämä missä tahansa jäsenvaltiossa, että teille vastataan, että tämä on aivan mahdotonta. On muistettava toimivallan jako no, taikka tämä vallan kolmenjako komissio, parlamentti, neuvosto. Meillä on kolme niin, tätä joskus enemmänkin, jos seurataan Duffin ehdotusta tulevaisuus kertoo, mutta nämä palot ovat aivan turhia. Koskaan ei ole ollut tämän tyyppisiä ongelmia tätä ennen. Mitä sitten tulee siihen, että erotettaisiin puolueen rahoitus, niin herra Villans tästä puhui. Tämähän on jo myöskin olemassa. Täällä selvästikin nämä kaksi kysymystä ovat erillään. Mitä sitten tulee rahoituksen lykkäämiseen? Efner puhui tästä. Tämä pätee myös säätiöihin määrärahojen rahoituksen lykkääminen seuraavalle vuodelle on mahdollista. Se ei rajoitu ainoastaan puolueisiin, vaan se pätee myös äh, säätiöihin. Lukekaapa tämä teksti uudelleen. Ei tällaista ongelmaa ole olemassa. Sitten poliittisten puolueiden jäsenistä on tehty useita ehdotuksia. Herra Duff sanoo meille, että sen sijaan, että edustajia olisi seitsemästä, niin maasta tarvittaisiin yhdeksästä maasta. Toiset tekevät toisenlaisia ehdotuksia. Meillä on nyt jo kynnys, joka määriteltiin kansalaisaloitetta varten. Ja aikaisemminkin määriteltiin tällainen kynnys. En tiedä miksi meidän nyt pitäisi sitä muuttaa. Ei voi myöskään olla niin, että olisi kansallinen puolue, joka vastustaisi eurooppalaista puoluettaan. Meidän tavoitteenamme ei ole tehdä kansallisten puolueiden elämää vaikeaksi. Toisaalta annamme mahdollisuuden kansallisille ja alueellisille jäsenille, jotka eivät välttämättä kuulu poliittiseen puolueen, niin heille annetaan mahdollisuus liittyä eurooppalaisen puolueen perustamiseen, ja minusta tämä on tärkeää. Luulenpa, että täällä ilmaissut pelot eivät ole perusteltavissa. Joka tapauksessa kyseessä on menettely, jota jo nyt noudatetaan. Tämä ei ole mikään uusi asia. Puitteita on vain vahvistettava. Puolueiden edustajat tulisivat Euroopan parlamentin eteen ja sitten tehtäisiin pyyntö hallinnolle ja rekisteröitäisiin puolue. Loppujen lopuksi tämä kirjaaminen ja rekisteröinti vahvistetaan parlamentissa, mikäli ehdot on, ovat täyttyneet. Parlamentin hallinto saa tiedon ehdosta, joiden on täytettävä, ja tarkistaa tilanteen. Niin kuin tehdään silloin, kun kyseessä on meitä koskevat asiat. En usko, että voidaan pelätä, että Euroopan parlamentti olisi niin puolueellinen ja subjektiivinen, että se haluaisi estää tiettyä puoluetta rekisteröitymästä, jos kyseessä on demokraattinen puolue. Tämä on hyvin loukkaavaa kuulla. On loukkaavaa kuulla, että parlamentissa toimittaisiin näin ennakkoluuloisesti ja ajatellaan, että me saattaisimme kieltäytyä demokraattisen puolueen rekisteröinnistä. Varsinkin kun meillä on ollut mahdollisuus osoittaa komissiolle, neuvostolle ja kansallisille viranomaisille useaan kertaan, että se on sitoutunut demokratiaan, eikä tämä ole asia, jota voidaan mielestäni mitenkään kyseenalaistaa. Se todetaan jäsenvaltioissakin. Sitten on muistettava myös kansallisten viranomaisten yhteistyö, kun kyseessä ovat menettelyt, jotka kohdistuvat tiettyä puolueita vastaan. Ja tässä viisasten komiteakin toimii ja yhteistyötä tehdään kansallisten viranomaisten kesken. En ajattele ollenkaan, että voitaisiin sanoa niin, että asianomaiset eivät saisi ääntään kuuluviin. On aivan itsestään selvää, että puolueet rekisteröityvät parlamenttiin. Haluaisin kiittää nyt sosiaalista puoluetta. SSD-ryhmä teki vain 14 tarkistusta ja ne ovat aivan mahdollisia tarkistuksia. Mitä sitten tulee rahoitusnäkymiin tiettyjen kohtien poistamiseen, niin haluaisin kannattaa tätä 10 prosenttia ja 90 prosenttia jakoa. Näissä asioissa on päästävä eteenpäin, jos saamme aikaan sopimuksen näissä asioissa, vaikka meillä tällä hetkellä onkin 470 tarkistusta, niin toivon, että pääsemme eteenpäin ja voimme valmistella neuvotteluja. Haluaisin kiittää niitä kollegoita, jotka ovat tehneet tarkistuksia, koska ne kyllä kuitenkin ilmaisevat, että kollegoita voimakkaasti kiinnostaa tämä mietintö. Luulenpa, että jäsenvaltiossakin tätä jo innolla odotetaan. jäsenet, jotka kirjoittavat eurooppalaisiin puolueen, heidät huomioidaan omassa puolueessa. Mutta ei rahoituksen kannalta. Koska tässä tapauksessa poliittisten puolueiden pitäisi ottaa mukaan mahdollisimman paljon puolueita niin, että voisivat saada lisärahoitusta. Eh, dovremmo procedere. No niin, kiitoksia. Meidän pitäisi aloittaa äänestys. 19. helmikuuta tästä piti äänestää. Haluaisin kysyä, oletteko sitä mieltä, että voimme äänestää 19. päivää vai tarvitaanko jokin lisäkokous tarkistusten tarkistuksesta neuvottelemiseksi. Tässä tapauksessa meidän pitäisi löytää päivämäärä ylimääräistä kokousta varten Strasbourgin viikolla helmikuussa. Haluaisin teidän kantanne tähän. Pidetäänkö vielä yksi ylimääräinen kokous? Niin, kyllä vain. Kyllä me tällainen tarvitaan. Ehkä Strasbourgin maanantaina. Varmastikin tarvitsemme uuden kokouksen. Sitä ennen tapaan eri poliittisten ryhmien varjoesittelijät ja pyrin samaan aikaan kompromissi ehdotuksia heidän kanssaan. Parte dei colleghi, e allora possiamo stabilire... Tämä varmaankin sopii, näin voimme päättää. Päät- pidämme siis erityisen ylimääräisen kokouksen tästä asiasta maanantaina 4. helmikuuta. Ja äänestys jätetään vielä tuohon 19. helmikuuta, niin kuin oli tarkoitus. Nyt haluaisin siirtyä tähän kohtaan seitsemän historialliset arkistot ja asetus 35483 Firenzen instituutti. Mutta kello on jo viisi, joten olisi varmaankin parempi siirtyä nyt äänestykseen, kuten jo alun perin päätimme ja ilmoitimme, äänestämme ainoastaan tästä eurooppalaisesta ohjausjaksosta, koska demografisia tietoja koskevista tilastoista päätimme lykätä äänestystä huomiseen kello 10, ellei sitten koordinaattorin kokouksessa huomisaamuna, ei siis tänä iltana, vaan huomisaamuna 90 toisin päätetä. Nyt siirrymme äänestämään ohjausjaksosta. Vuotuinen kasvu selvitys 2013. Jos olemme valmiina, niin äänestämme nyt. Tarkistus 1. Kollega Duff. Kohta 6 puolesta. Duff, haluatteko käyttää puheenvuoron? Äänetty puolesta. Lasketaanpa. Chi è favorevole all'emendamento 1? Siis tarkistus 1. Kättä nostamalla. Chi è contrario? Vastaan. È approvato Poniamo... Hyväksytty. Seuraavana ar- tarkastus kaksi. Kohta seitsemän puolesta. Contrari. Vastaan. Approvato. Hyväksytty. Ja tyhjät vielä. Hyväksytty. Yksi tyhjä. Tarkistus kolme vedetty pois. Pongo allora in votazione le... Tarkistus neljä kohtaan 17 Duffilta puolesta. Contrari. Vastaan. Astenuti. Tyhjä. Hylätty. Loppuäänestys puolesta. Contrari. Vastaan. Astenuti. Tyhjä. Yksi tyhjä. Kaksi tyhjää. Hyväksytty. 12 puolesta. Ei vasta ääniä, kaksi tyhjää. Hyvä. Kiitän kollega Rangelia hänen tekemästään työstä ja nyt siirrymmekin viimeiseen kohtaan. Eikö se olekin viimeinen? On se viimeinen, se koskee asetuksen kolme 5483 muuttamista toimielinten historiallisten arkistojen tallettaminen Firenzen yliopistollisen Eurooppa-instituuttiin. Kuten tiedätte, tämä asia on oikeus perustaltaan siis 352, jossa katsotaan siis Euroopan unionin toimintaa tästä sopimuksesta. jossa voidaan katsoa vain pelkästään sitä, että voimme joko hylätä tämän ehdotuksen, jonka neuvosto tekee. Ja kun katsomme, että myöskin yhdessä kulttuurivaliokunnan puheenjohtajan kanssa olen päättänyt tehdä sen välimietinnön, joka voitaisiin antaa neuvostolle. Meillä on ollut hieman epävirallisia kontakteja tässä yhteydessä ja olemme päättäneet, että annamme vain, vain sitten lopullisen kirjan heille, kun emme tee mitään välimietintöä. Ja myöskin kulttuurivaliokunnassa on pyritty siihen, että, että tehdään juridisesti vedenpitävä ratkaisu ja että mm, Firenze yliopiston Eurooppa-instituutin mm, arkistoja voidaan käyttää ja voidaan toimintaa kehittää – tulevaisuudessa. Tämä vaikuttaa nyt kuitenkin siltä, että se voidaan, voidaan kyllä aikaan saada. Tietenkin täällä on tiettyjä asioita, joita pitää katsoa ensin, mitä tehdään näiden eri toimilinten materiaalien kanssa. Miten voidaan toimia mahdollisimman selkeästi. Totta kai tässä pitää katsoa eri toimielinten toiminta pitää löytää myöskin löytää sellainen ratkaisu, joka tyydyttää kaikkia. Ja toivon, että arkistojen kanssa voidaan käydä keskustelut, siellä voidaan myöskin käydä katsomassa niitä näitä asiakirjoja voidaan käyttää myöskin tiedon lähteenä tai niiden kopioita. Ja olemme valmistumassa tässä neuvoston kanssa asiakirjaa, joka vaikuttaa ihan hyvältä, mutta emme voi nyt tehdä tässä vaiheessa mitään muuta kuin valmistella lyhyen mietinnön tähän komission asia, neuvoston asiakirjaan, jos todetaan kyllä tai ei tämän puolesta. Onko kenelläkään kommentteja tähän aiheeseen liittyen? ei näy puheenvuoropyyntöjä, joten nyt vain odotamme sitten neuvoston tekemään asiakirjaa tähän asiaan liittyen. Eli siis asetuksen 354 kautta 83 muuttamista Pyrentsen yliopiston Euroopan instituutin arkistoista. Muita asioita ei taida ollakaan enää sitten. Ai niin, vielä. Niin kuin te todettiin jo muutaman kerran, meidän pitää palauttaa koordinaattorin kokoukseen, siis joka tänä iltana ei, voi, ei voida pitää, koska täällä on ollut ongelmia lentojen ja myöskin edustaja Kualtierin osallistumisen suhteen, niin se siirretään huomiseksi kello yhdeksäksi. Ja sitten valiokunnan kokous alkaa kello kymmenen. Ja jatketaan sitten työtä ensimmäinen 10. 11. Ja 11. tulee Irlannin ministeri paikalle, jota sitten kuuntelemme. Muuten emme voi toimia tällä kertaa. Kiitoksia ja kokous keskeyttää.